President. Long. Oikein hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Avaan istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistallamme tänä aamuna on neuvoston julkilausuma liittyen Schengenin arviointimekanismin oikeusperustaan. Tämän istunnon aluksi muistuttaisin, että tässä keskustelussa meillä ei myönnetä puheenvuoroja puhujalista ulkopuolelta. Ei siis catch the eye puheenvuoroja tässä keskustelussa. kollege verhofstadt!